esityslistan mukaisesti käsiteltävänä nollatoleranssi naisten ja sukuelinten silpomiseen. Annan aluksi puheenvuoron Rova Zuberille hänen kysymystään varten. Kiitos rouva puhemies. Naisiin kohdistuva väkivalta ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ovat rakenteellinen ilmiö, Miltei kaikki Euroopan unionissa asuneet naiset ovat jossakin elämänsä vaiheessa kokeneet väkivaltaa. Yksi viidestä on joutunut perheväkivallan uhriksi ja yksi kymmenestä on saattanut joutua raiskatuksi tai pakotetuksi sukupuoliyhdintään. Naisten sukupuolten silpominen on yksi pahimpia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja. Kyse on nyt tämän vakavasta väkivallasta, joka kohdistuu myöskin nuoriin tyttöihin. Siitä on sekä pitkän että lyhyen aikavälin seuraamuksia, vakavia sellaisia. Euroopan parlamentin tasa-arvo ja naisten asian valiokunta on pyytänyt, että komissio ryhtyisi erityistoimiin Euroopan tasolla varmistaakseen sen, että miesten harjoittama väkivalta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin, saadaan loppumaan. Kokonaisvaltaista strategiaa naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan ei vielä ole mukaan luettuna naisten sukupuolten silpominen, mikäli kohdistusvaltastrategiaa ei ole tästä kirjoksesta ei päästä eroon päätösohjelmaa esityksessä. Me toteamme, että tarvitaan laajamittaisia toimia Euroopan tasolla. Nämä olisivat merkittävä askel eteenpäin. Ei ole oikeudenmukaista, että naisten oikeuksiin liittyvät kysymykset jätetään aina kaikkien muiden asioiden varjoon. Niihin ei riittävästi kentä huomiota eikä niitä paineta riittävästi toimissa. Hienoa, että Euroopan neuvoston yleissopimus, Istanbulin yleissopimus, joka pyrkii estämään ja taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja perheväkivaltaa vastaan, nyt on ratifiointi, ratifioitu. Siellä on mukana vähimmäissäännöt, jotka liittyvät kaikkien naisten ja tyttöjen suojeluun ja väkivallan ehkäisyyn. Tämä on askel eteenpäin. Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot voisivat tämän askeleen nyt ottaa suojatakseen naisia ja tyttöjä sukupuolielten silpomiselta ja kaikilta muutakin väkivallalta. Kansainvälisiä instrumentteja on muitakin instrumentteja, jotka osoittavat, kuinka tärkeää lopettaa väkivalta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin ja mukaan luettuna sukupuolielten silpominen. YKllakin on yleissopimus, joka liittyy naisten oikeuksien ja syrjintään estämiseen mukaan luettuna sopimus, joka koskee lasten oikeuksia. On kaikki erittäin tärkeitä välineitä, jotka pesi todenteolla pistää täytäntöön. Naisten sukuelinten silpominen vaikuttaa satoja tuhansia, kun kohdistuu satoihin tuhansiin naisiin maailmassa joka vuosi. Suuri osa naisia on vaarassa joutua tällaisen silpomisen uhriksi. Kun puhutaan tytöistä ja siitä, että edistystä pitäisi saada heidän osaltaan aikaan vuoteen 2015 mennessä, nyt esitetään asettaa uudet tavoitteet naisten oikeuksien osalta ja myöskin väkivallan osalta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Ne ovat sellaisia asioita, joita pitäisi pitää perustavanlaatuisina prioriteetteina ja tavoitteina vuoden 2015 osalta. Mitä erityistavoitteisiin ja toimenpiteisiin tulee ja erityisiin poliittisiin sitoumuksiin, jotta silpomista päästään eroon, ja päästään myöskin parempaan tilanteeseen lapsikuolleisuuden kannalta, hyvin voimakkaasti täytyy painottaa äitien terveyttä silloin, kun on kyse naisten sukupuoli- ja lisääntymisterveydestä. Naisten sukupuolien siir- on järkyttäviä seuraamuksia naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden kannalta muunkin tyyppistä väkivaltaa kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Ja kaikki väkivalta mukaan luettuna silpominen täytyy asettaa erittäin merkittävän painopisteasemaan, varsinkin kriisin aikana. Nyt kun talous on vaikeuksissa ja budjettileikkauksia tehdään, tämä ikävällä tavalla vaikuttaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon huonontumiseen. Tämä sysää naiset taka-alalle vanhusten ja muiden haavoittavaisten ihmisten kanssa ja samanaikaisesti väkivalta, joka heidän kohdistuu, vain lisääntyy. Syrjimättömyys sanastoa täytyy myöskin käyttää. käyttää. Ei sellaista sanastoa tai sanavalintoja, jotka syrjivät naisia. Uhrit varsinkin silpomisen uhrit, täytyy saada tässä kaiken keskiön ja saada syrjiset kiinni tilille teoistaan. Myöskin niiden yhteisöiden keskuudessa, joita näitä rikoksia tehdään, täytyy tehdä valistustyötä ja kouluttaa uusi sukupolvi, joka on paremmin tietoinen naisten oikeuksista. Ja naisille täytyy antaa itselleen ohjet käsinsä. On erittäin tärkeää, että meillä on koordinoitu strategia, jolla päästään kaiken tyyppisestä väkivallasta eroon, joka kohdistuu naisiin. Tasa-arvon nimissä. Ei pidä sallia, että näin valtava määrä ihmisiä edelleenkin joutuu tällaisten rikosten uhreiksi, mikä halutaan sosiaalista yhteiskunnallista edistystä. Kiitoksia, Alvan Zyber. Sitten herra Fyle. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Tänään on kansainvälinen päivä, jolloin käsitellään naisten sukupuolielinten silpomista EU on tärkeää tuomio, tämä hirvittävä rikos. On meidän laillinen, inhimillinen velvollisuutemme suojella tyttöjä ja naisia tällaiselta silpomiselta EUssa ja myös sen ulkopuolella. Olen tyytyväinen tästä eu parlamentin aloitteesta keskustella aiheesta naisten sukupuolielinten silpominen osoittaa raalla tavalla epätasa-arvoja ja rikotaan todella ihmisoikeuksia. Monissa yhteyksissä parlamentti on vedonnut komissioon, jotta se toimisi kunnianhimoisesti. Komissio ja EU kokonaisuudessaan ovat sitoutuneet vahvistamaan poliittisia toimia, joilla voidaan toimia kaiken tyyppistä väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin EUn alueella ja myös otamme tämän huomioon ulkosuhteissamme. Tämä näkyy komission toimisuunnitelmassa, jo joka toteuttaa Tukholman ohjelmaa, naisten oikeuksien peruskirjaa ja komission tasa-arvostrategiaa naisten ja miesten välillä. Komissio tekee työtä tehdäkseen, tiedottaakseen asiasta, kerätäkseen tietoja, pyrkien ennaltaehkäisemään väkivaltaa. Tässä lisätään tietoisuutta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja samoin annetaan rahoitusta kansalaisjärjestöille, hallituksille ja verkostoille, jotka toimivat asian parissa. Komission kaikkein hiljattaisin sitoutumisen merkki on tiedonanto siitä, että poistettaisiin naisten sukupuolten silpominen kokonaan. Tämä tuli viime marraskuussa. Naisten silpominen on myös lapsien hyväksikäytön muoto. On tällä hetkellä noin 500 000 naista ja tyttöä EU-ssa pelkästään ovat ehkä joutuneet kärsimään tästä haitallisesta tavasta parlamentti vetoaa erityisen strategian ja toimintasuunnitelman puolesta kohdistuen toimiin väkivaltaa vastaan. Haluaisin korostaa, että kaikissa komission aloitteissa ja toimenpiteissä pyritään, ne pyritään täydentämään toisiaan ja ne ovat jo vahva, kattava puite konkreettisille toimille, jossa saadaan aikaan kourin tuntuvia tuloksia ja täysin käytetään hyväksi EUn toimivaltuuksia tukea jäsenvaltioita kun pyritään poistamaan kaiken tyyppinen väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Tämän lisäksi silpominen on aivan erityinen väkivallan muoto, se on syvään juurtunut sosiaalinen normi. Varsin usein sitä käytetään siinä uskossa, että se muka, mukamas hyödyttäisi tyttöjä. Se on varsin intiimi, arkaluontoinen kysymys ja edelleenkin usein tabu on tärkeää, ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon asian monimuotoisuus. Tämän takia komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelmansa naisten sukupuolielinten silpomisesta. Se seuraa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa aiheesta vuodelta 2012. Nyt haluaisin käsitellä kysymystä, joka liittyy EUn lainsäädännölliseen toimintaan. Me olemme tehneet huomattava, saaneet aikaan huomattavaa edistystä lainsäädännön myötä rikosoikeudellisessa siviilioikeudellisessa kysymyksessä, kun olemme tukeneet naisia ja tyttöjä. Tähän liittyy ihmiskauppa muun muassa, direktiivi sukupuolesta hyväksikäyttöä vastaan, on direktiivi lapsipornografia vastaan ja nämä liittyvät rikosoikeuteen ja niitä täydentää vielä asetus, jota sovelletaan siviilioikeudessa. Sitten on direktiivi rikosten uhrien oikeuksista. Lainsäädännössä korostetaan tarvetta erityiselle suojalle, jota pitää antaa uhreille, jotka ovat kärsineet sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Meillä on kattavat juridiset puitteet EU-tasolla, joiden avulla voimme suojella naisia kaiken tyyppistä väkivaltaa vastaan. Näiden, nämä puitteet täytyy tehokkaasti täytäntöönpanna jäsenvaltiotasolla. Komissio avustaa jäsenvaltioita tässä asiassa ja tulee valvomaan tuloksellista täytäntöönpanoa. Tämän lisäksi vielä mainitsin jo aikaisemmin joukon muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, tietoisuuden lisääminen asiasta, hyvien käytäntöjen vaihto ja rahoitus. Nämä toimenpiteet jo nyt tukevat jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät ennaltaehkäisemään väkivaltaa. Mitä tulee ulkos, ulkosuhdepolitiikkaan, me veto, muistuttaisin siitä, että ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate ovat olennainen osa meidän toimintaamme, mitä tulee siihen, kun arvioimme minkä tyyppistä budjettitukea voidaan millekin maalle antaa. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat tietenkin osa tätä arviointia. EU on ottamassa ensimmäisiä askelta siihen suuntaan, että kehittäisi ja soveltaisi ihmisoikeuksien perustavaa lähestymistapaa kehitysyhteistyöpolitiikassaan. Kansalaisjärjestöt tunnustetaan täysinä toimijoina ja kumppaneina kehitysyhteistyöpolitiikassa. työpolitiikassa. Mitä tulee naisten sukupuolielinten silpomisen, aivan erityisesti EUn osallisuus aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja aloitteisiin pyritään poistamaan tämän tyyppinen väkivalta. Me on jotkut jo vuosia. Systemaattisesti EU ottaa esille asian vuoropuhelussaan Afrikalla, afrikkalaisten Tyynenmeren valtioiden kumppaneiden kanssa ja korostaa sitä, että Afrikan valtioiden pitää varmistaa se, että naisten silpominen todella tehokkaasti kielletään. EU tukee Lobbaustoimialla pyritään parantamaan kansallista lainsäädäntöä ja edistämään ja suojelemaan naisten oikeuksia ja estämään tämän tyyppisiä haitallisia käytäntöjä. EU tukee valmiuksien rakentamishankkeita hallitusten tasolla ja pyrkii tiedottamaan asiasta ja lisäämään tietämystä kaikilla yhteiskunnan tasolla. EU on valmistamassa alueellista kampanjaa naisten sukupuolten silpomista. Se tullaan toteuttamaan lähetystötasolla kolmansissa maissa 2014 vuoden aikana. Euroopan unioni edelleen rahoittaa hankkeita 2006 vuodesta vuoteen 2012 17 hanketta käsitteli silpomista 18, ja 18 maata hyötyi EU-rahoituksesta. Noin 8 miljoonaa euroa oli summa. Esimerkiksi innovatiivinen UNICEFin ja EUn ohjelma on pystynyt muuttamaan asenteita Egyptissä, Eritreassa, Etiopiassa, Senegalissa ja Sudanissa. Tämän lisäksi vielä EUn ihmisoikeusvälineen ja demokratisaatiovälineen kautta EU tuki useita tärkeitä hankkeita, joita ihmisoikeuskansalaisjärjestöt ovat äh, harjoittaneet. Kiitän huomiostanne. Kiitoksia herra Fyyle. Sitten ryhmien puolesta Rova Gabriel kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi olen iloinen siitä, että äänestämme tänään tästä päätöslauselmasta ja suullisesta kysymyksestä koskien naisten sukuelinten silpomista. Valiokunnassa hyväksyimme päätöslauselman yksimielisesti. Toivon, että täysistunnossa Euroopan parlamentti käyttää tätä mahdollisuutta ja lähettää selkeän viestin sitoumuksestaan tehdä loppu tästä raasta ihmisoikeusrikkomuksesta. Näin toimimme johdonmukaisesti Euroopan komission sitoumusten kanssa ja Rova Redingin sitoumusten kanssa, joka jo oli aloittanut tämän nollatoleranssikampanjan ja sen avulla avattiin keskustelu ja saatiin, eh, valist, saatiin eh, keskustelu käyntiin tästä aiheesta. Haluaisin korostaa muutamia tärkeitä asioita kun tarkoituksena on päästä eroon naisten sukuelinten silpomisesta. Ensinnäkin eh, naisten sukuelinten silpominen on epäilemättä isku naisten fyysiseen ja psykologiseen koskemattomuuteen ja näin. Tämän käytännön myöntä miesten ja naisten epätasa-arvo jatkuu. Mitään kulttuuriperintöön tai uskontoon perustuvaa tekosyytä ei voida käyttää, eh, kun ihmisoikeuksia rikotaan naisten sukuelinten silpomista tapahtuu sekä Euroopassa että kumppanimaisemme, on aina huono asia har- mielivaltaisesti osoittaa sormella Afrikan mannerta, jossa on hyvin erilaisia tilanteita maakohtaisesti. On tärkeää, että Euroopan unionilla on maailmanlaajuinen integroitu strategia, jonka avulla voidaan toimia johdonmukaisesti sekä sisäisessä että ulkoisessa politiikassa, eikä tyydytä siihen, että annetaan opetuksia ja läksytystä tästä aiheesta muille. Tarvitaan valistuskampanjaa, tiedotusta, tämä on aivan asemassa. Tarvitaan Euroopan laajuinen asia koskeva strategia. Myös miehet ja pienet pojat on otettava mukaan, jotta tästä käytännöstä päästään eroon ilman heitä ilmeistä ei päästä eroon yhteisön sisäinen vuoropuhelu on aivan keskeinen, jotta tavoitteisiin päästään. Minusta vaikuttaa siltä, että ei pidä mm, mennä siihen ansaan, että voitaisiin hyväksyä lääketieteellinen mm, exitio. Se on edelleen silpominen. Siinä on edelleen kysymys silpomisesta, vaikka sen tekeekin lääke, lääkintähenkilö. Nollatoleranssiin on pyrittävä naisten sukuelinten silpomisessa. Nyt meidän on hyödyntävä tämä mahdollisuus ja rohkaistava koko kansainvälistä yhteisöä ponnistelemaan entistä rankemmin tämän vitsauksen kitkemiseksi. Haluaisin kiittää kaikkia niitä rohkeita naisia ja miehiä, jotka tekevät tämän puolesta työtä joka päivä. La parole est à madame Kiitoksia sitten Rova Estrella kaksi minuuttia. Obrigada, presidente, senhor comissário. Já foi dito. Kiitos puhemies, komission jäsen. Täällä todettiin jo, että 140 miljoonaa naista on jo joutunut sukuelinten silpomisen uhreksi. Joka vuosi kolme miljoonaa tyttöä silvotaan. Yksi tyttö kerran kuudessa minuutissa. Aiemmin silpominen suoritettiin kahdeksan tai yhdeksän vuoden iässä. Nyt uhrit ovat jopa kaksi tai vuotiaita. Tämä on se surullinen todellisuus, jota nähdään ja koetaan edelleenkin monissa kolmansissa maissa. Joissakin yhteisöissä, myöskin EUn jäsenvaltioiden alueilla, tätä harjoitetaan. Malissa 98 prosenttia tytöistä ja naisista on silvottu. Uhrin koko lähi omaiset, mukaan luettuna hänen vanhempaansa osallistuvat silpomiseen. Paine silpoa lapset tulevat lähipiiristä ja EU-ssa silvotut ovat joutuvat uhreiksi siksi, että painostusta tulee kotimaistakin käsin. Naisten sukuelinten silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus. Jäsenvaltiot eivät voi painaa tätä asiaa villaisella, ja tätä ei saa perustella millään perinteellä myöskään silpomisesta on fyysisiä ja psykologisia seuraamuksia ja kyse myöskin naisen koskemattomuudesta. Naiset ja tytöt, jotka joutuvat silpomisen uhreiksi, kärsivät sekä pitkän että lyhyen aikavälin seuraamuksista. He kuolevat verenvuotoon tai tulehduksiin ja saavat kaikenlaisia sairauksia mukaan AIDS. Heillä on inkontinenssiongelmia, heillä on sukupuolielämässä häiriöitä, heillä on erittäin vaikeita raskauksia ja synnytyksiä. Ja psykologiset seuraamukset ovat verrattavissa raiskaukseen. Jäsenvaltioiden pitäisi antaa psykologista ja muuta tukea näille naisille, naisuhreille mukaan luettuna sukupuoli- ja lisääntymisterveydellistä apua ja neuvontaa, jotta tytöt ja naiset, jotka ovat kärsineet tästä silpomisesta, voivat saada apua. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän näiden uhrien puolesta. Kiitos. Kiitos puhemies. 2004 vietettiin jo nollatoleranssipäivää naisten sukupuolielinten silpomisen osalta. Hyvin paljon työtä on tehty tuon vuoden jälkeen, mutta vieläkin liian vähän maailmanlaajuisesti tämä brutaali silpomisen käytäntö kohdistuu Tämä on kohdistunut yli 140 miljoonaa naisen ja tyttöön. Monia foorumeita on mukaan luettuna kotimaassani Itämaassa, It- Itävallassa. Siellä on muun muassa verkkosivu Stop Mutilation www.dot.com. Monissa tapauksissa kyse on kuolemanjohtavasta rituaalista. Tämä täytyy kertakaan saada loppumaan. Monissa maissa on ryhdytty jo kiinnittämään huomiota. Yhä useampi ihminen on närkästynyt asiasta ja sitoutunut sen lopettamiseen niin kauan kuin nämä silpomiskäytännöt jatkuvat edelleenkin. Kaikki toimet ovat liian vähäisiä. Uskon, että me tarvitsemme yhtenäisen kokonaisvaltaisen strategian, niitä vähintäänkin Euroopan unionissa tulisi merkittäviä seuraamuksia silpomisesta ja toivottavasti näillä toimilla on sitten ehkäisevää vaikutusta tänä rituaalin osalta. Meidän täytyy voida puhua yhdellä äänellä myöskin kolmansia kolmansia maiden suhteen ja pysyä tiukkoina asiassa. Meidän täytyy olla nollatoleranssi linjalla minun nähdäkseni, eikä myöskään päinsä, että eurooppalaista rahaa menee kolmansiin maihin EUn tukena näihin maihin, joissa silpomista edelleenkin harjoitetaan. Tätä en voi sietää. Esittäisin myöskin kysymyksen, missä maailmassa me elämme, mikä hyväksymme sen, että naiset ja tytöt alistetaan tällaisen väkivallan kohteeksi. Ja ikävää, että neuvosto poistaa, loistaa poissaolollaan tässä tärkeässä keskustelussa. Erittäin ikävää. Kiitoksia Vertman, sitten Romeva. Ja joulukuussa 2012 YK yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jolla tiivistetään ponnistuksia päästä eron silpomisesta. Tässä pyydetään hallitukselta kokonaisvaltaista strategiaa, jolla poistetaan tämä käytäntö. Euroopassa Euroopan parlamentti arvioi, että puoli miljoonaa naista elää tällaisen käytännön seurauksen kanssa. Tämä vastaa Mal- Maltan väestöä ja 80 000 näistä ovat riskialttiina joka vuosi. EUlla on oma roolinsa tämän käytännön poistamisessa. Komission toimintasuunnitelma on tärkeä panos, kun pyritään noudattamaan YK päätöslauselman sitoumuksia Euroopan unionin seurattavaa toimintasuunnitelman toteuttamista silpomisen poistamisessa toimintasuunnitelmassa on kokonaisvaltainen monen tahoinen monialainen suunnitelma on myös korostettava ennaltaehkäisyä ja se tarkoittaa, että tehdään näiden yhteisöjen kanssa ja niiden puolesta työtä, eli nuorten kanssa työtä ja pyritään päästämään eroon stereotypioista ja muista tekijöistä, jotka estävät edistymistä. Pyritään tekemään työtä myös naisten ja tyttöjen kanssa, jotka ovat vaarassa joutua uhriksi, mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan rikosoikeudellista lähestymistapaa. Ei ole mitään todistusaineistoa, että sitä kautta mutta sen olisi hyötyä. Toki tarvitaan lastensuojelu toimia ja ymmärrystä siitä, että ilmiö koskettaa koko yhteiskuntaa. On, mikäli lasten vanhempia ryhdytään vetämään oikeuteen ja, van, ja viemään vankilaan, se voi vaikeuttaa lapsen asemaa. Jos haluamme pitkäaikaista ennaltaehkäisyä, meidän on ymmärrettävä asiasta uhrina olemassa. Tarvitaan pitkänaikaisia näkemyksiä ja tarvitsemme tietoja, jotta voidaan arvioida toimien tehokkuutta. Euroopan parlamentin jäsenen meidän olisi tuettava niitä, jotka jo tekevät työtä käytännön poistamiseksi. Olen oikein tyytyväinen, kun näin, että päätöslauselmassa tuetaan alan järjestöjen työtä Euroopassa. Ne, jotka ovat ehdolla vaaleissa, haluamme, että tulevina vuosina jatketaan tätä taistelua ja olisi allekirjoitettava vetomus tämän puolesta. Kiitoksia Romeva. Sitten Jana Kudakin. Micro. Female genital mutilation. Naisten sukupuolten silpominen on järkyttävä väkivaltainen teko, joka kohdistii nuoriin tyttöihin lapsiin. Tänään voitte kuulla, että noin 500 000 tyttöä jopa kolmen vuotiaan iässä ovat vaaranalassa, vaaranalaisuudessa. Yhdistyssä kuningas, kuningaskunnassa ehkä jopa 65 000 naista on vaarassa. Suurin osa heistä elää Lontoon alueella omassa vaalipiirissäni. Iso-Britannissa että silpominen tehtiin rikolliseksi vuonna 2005. Kuitenkin viimeisen 29 vuoden aikana ei yhtään ainutta, ainutta oikeustapausta alueasiasta ollut. Iso-Britanniassa olemme aloittaneet taistelun toimijaksen tällaista barbaista to- perintä vastaan. Johtava lehti London Evening Standard on vienyt tätä asiaa todella eteenpäin ja se on korostanut äh, tiedottanut yleisöä käytännöstä. Tätä kautta voimme lopettaa sen. Käänny tässä toisten mepien puoleen, että he yhtyisivät minun tässä taistelussa tällaista lapsien hyväksikäyttöä vastaan. Ei vaan tänään kansainvälisenä nollatoleranssin päivänä, mitä tulee silpomisen, vaan ihan joka päivä. Ensin ensinnäkin olemme laatineet päätöslauselman ensimmäisenä askella lopettaa silpominen EU-ssa. Seuraavalla viikolla minä tulen pitämään julkisen kuulemisen käytänteen yleisyydestä EU-ssa. Tulemme jakamaan tietoja, faktoja ja kun pyritään poistamaan tämä käytäntö, kaikista jäsenvaltioista. Seuraavassa kuussa pidän omassa vaalipiirissäni Lontoossa kuulemistilaisuuden, jossa kootaan asiantuntijoita alalta yhteen. Te olette kaikki tervetulleita osallistumaan molempiinkin tapahtumiin, jos voitte. Meidän pitää tehdä työtä jäsenvaltiossa. Laadimme nolla toleranssi toimintatavan. Meidän pitää tukea kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät ympäri maailmaa työtä kouluttaakseen ihmisiä, lähestyvät yhteisöjä ja kertovat ihmisille, että Tämä ei ole hyväksyttävä tapa toimia. Se on lasten hyväksikäyttöä, eikä sellaisella ole mitään sijaa meidän yhteiskunnissamme. Tämän viikon päätöslausuma vetoaa toiminnan puolesta. Tänään minä pyydän, että yhdytte minun toimintaani ja taisteluun tässä asiassa. Kiitoksia. Jana Kudakis. Kiitoksia Rova Janna Kudakis. Sitten Rova Andersson. Kiitos. Tänään 6. helmikuuta on kymmenensä maailmanlaajuinen nollatoleranssipäivä naisten silpomista vastaan. Arviolta yli 3000 naista Iranissa on joutunut silpomisen uhreiksi huolimatta siitä, että se on kriminalisoitu teko. Siitä huolimatta naiset ja tyhjät kautta Euroopan ovat vaarassa joutua silpomisen uhreiksi, joka laittomasti Euroopassa tai siten, että heidät viedään takaisin vanhempiinsa synnyin maahan silottaviksi. Tämä on vanhakantainen, barbaarinen tapa, joka täytyy lopettaa. Monet pakotetaan tähän. He kuolevat verenvuotoihin tai tulehduksiin, kun heitä leikellään likaisilla välineillä. Kyse on siitä, että heidän terveytensä tuhotaan leikkaamalta heiltä täysin tervettä sukuelinten terveitä sukuelimiä pois. Tämä on haitallista, aiheuttaa valtavia tuskia, kärsimyksiä. Sillä on pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin valtavia seuraamuksia mukaan luettuna vaikeus synnyttää ja myöskin syntyvä lapsi on vaarassa. Ne, jotka selviävät toimenpiteestä, saavat erittäin vakavia seuraamuksia ja sairauksia seuraamuksena. Irlannissa asuvien maahanmuuttajanaisten verkosto on tehnyt hyvin paljon työtä tämän ilmiön kitkemiseksi pois, mutta valtavasti työtä on vielä jäljellä valitettavasti. Tosiasia, että tänään keskustelemme ylipäänsä aiheesta, merkitsee sitä, että riittävästi työtä ei ole vielä tehty. Omassa vaalipiirissäni Iranin pohjoisosassa opettajia on varoitettu niistä merkeistä, joita on nähtävissä, kun nuoret tytöt ovat pitkään koulusta poissa, vanhemmat ja lapsi lähtevät käymään kotimaassaan. Vanhemmat silloin tietävät, että on vaarassa, että lapsi on vaarana, että lapsi joutuu silpomisen uhreiksi. Opettajan velvollisuus on ilmoittaa asiasta viranomaisille. Hyvin paljon tiedos, tietoisuus, tietoisuusvalistuskampanjat vielä tarvitaan. Kansainvälisesti on tunnustettu, että silpominen on ihmisoikeusrikkomus naisen ja tyttöjä kohtaan. Kyse on syvälle juurtuneesta eriarvoisuudesta sukupuolten välillä, ja tämä on äärimmäinen syrjinnän muoto, joka kohdistuu naisiin. Miltei aina uhri on alaikäinen. Kyse on myös lasten oikeuksien rikkomuksesta. Neuvoston useata puheenjohtajamaat yksi toisensa jälkeen ovat epäonnistuneita, eivät ole pistäneet tätä asiaa painopistealueeksi YK yleiskokous joulukuussa 2012 hyväksyi päätöslauselman, jolla pyritään pääsemään eroon naisten silpomisesta. Pidän hyvänä sitä, että tätä keskustelua käydään täällä myöskin tänään. Euroopan parlamentti on jo antanut päätöslauselman, mutta meidän täytyy tehdä vielä paljon enemmän työtä tämän ilmiön pois juurimiseksi. Kiitos paljon. Kiitoksia sitten herra Morganti. Kiitoksia puhemies. Tiedot, joita meillä on tästä hirvittävästä käytännöstä, ovat hyvin vaikuttavia. On myös pohdittava näitä lukuja, joiden mukaan Euroopassa olisi 500 000 naista, joihin tämä ilmiö vaikuttaa. On totta, että tämä ei ole paljon verrattuna 125 miljoonaan, joita arvellaan olevan kaikkialla maailmassa, mutta tämän seikan ei pidä vähentää ilmiön vakavuutta täällä meillä. Tämä on barbaarimainen käytäntö, joka liittyy meihin, meistä kaukaisiin kulttuureihin ja on uskomatonta, että tällä vuosisadalla vielä tästä pitää puhua. Italiassa Euroopan tasa arvoinstituuttiin arvioiden mukaan silppamisen uhriksi on joutunut 35 000 ja noin tuhat ovat vaarassa joutua uhrissa. On välittömästi toimittava, on erityisesti puututtava niihin, jotka tekevät näitä tekoja. Ei voida sietää, että joku haluaa tuoda Italian ja Eurooppaan tällaisia barbaarimaisia toimia. Kyseessä on järjetön, väkivaltainen, vaarallinen toimi, luonnon vastainen, joka on jälkeenjääneen alakulttuurin tulosta, jossa on merkittäviä uskonnollisia konnotaatioita. Tänään on kansainvälinen teemapäivä. Meidän olisi pohdittava, mistä tämä käytännössä tulee, mistä maista, mitkä uskonnot sen suvaitsevat, kuten islam. Meidän ei pidä sulkea silmiämme todellisuudelta. Ei ole, ei ole niin, että globaalilla strategialla voimme tällaista ilmiötä torjua. Kun Eurooppa hävettää omien kristillisten juurien puolustaminen meidän olisi muistettava, että olemme erilaisia kuin muut. Ja sanon tämän ylpeänä, koska tunnen olevani todella syvällisesti erilainen kuin ne, jotka käyttävät jopa lasin sirpaleita ja puun säleitä tai ki- terotettuja kiviä eh, tehdäkseen näitä toimia, jotka saattavat johtaa jopa kuolemaan kauheiden kärsimysten jälkeen. Kiitoksia sitten Jimenez Becerrilbaria. Kiitoksia puhemies. En enää halua toistaa täällä sukuelinten silpomisen määritelmää, jonka WHO, jonka VHOTG, mutta haluaisin korostaa niitä psykologisia ja fyysisiä kärsimyksiä, joita naiselle tästä tulee. Kyseessä on klitoriksen osittainen tai kokonaan poistaminen. Ettekö usko, että on tarpeen toimia nopeasti? 140 miljoonaa naista ja tyttöä on, on kärsinyt tästä väkivallasta kaikkialla maailmassa la, la, tytöt ovat la, la, lapsuudestaan asti vaarassa, eikä ilmiö rajoitu vain kolmansiin maihin, vaan tämä koskee myös Euroopan unionissa asuvia tyttöjä ja on päästy jopa tuohon huolestuttavaan 500 000 lukuun, jotka ovat tästä jo kärsineet ja monet muut ovat vaarassa. Tiedämme, että naisten sukuelinten silpaminen toteutetaan epähygienisissä oloissa ja tämä monessa tapauksessa johtuu korjaamattomiin vahinkoihin tytön terveydelle. Lasten oikeudet on jäsenvaltioissa suojattu ja kansainvälisissä sopim- kansainvälisten sopimusten mukaan ei voida hyväksyä tällaista käytäntöä, jota ei voida perustella millään kulttuuriperinteellä. Tässä parlamentissa on hyväksytty useita päätöslauselmia, joiden tarkoituksena on ehkäistä naisten sukuelinten silpomista direktiivissä, joka koskee rikoksen uhrien oikeuksia, jossa olin esittelijä, pyysin, että tämä rikos olisi rangaistava kaikissa Euroopan unionin maissa. Omassa maassani Espanjassa on rikosoikeutta alalta, mutta Euroopan unionissa ei ole yhdenmukaisuutta tällä alalla. Tarvitsemme yhdenmukaisen lähestymistavan ja yhteiset tiedot. Euroopan ulkosuhdehallinnon on otettava asiaan tiukasti kantaa koskien niitä kolmansia maita, jotka eivät tuomitse tämän tyyppistä naiseen kohdistuvaa väkivaltaa. Uskon, että monet uhrit ovat äänettömiä. Meidän, velvollisuutena, on, meidän velvollisuutenamme on antaa heille äänemme käyttöön, jotta päästään tästä ihmisoikeuksien vastaisesta käytännöstä eroon tällä vuosisadalla. Kiitoksia. Jimenez seuraavana Arvaisenisin kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. żeńskie. Kiitoksia puhemies Naisten sukupuolielinten silpominen on mieletön julmuuden, julmuuden syrjinnän väkivallan muoto. Tässä rikotaan naisten ja lasten identiteettiä vastaan. Tämä on ihmisoikeusrikkomus, se koskee 500 000 naista EU-ssa yli 25 miljoonaa kautta maailman. Nämä tiedot todennäköisesti ovat kuitenkin liian alhaisia lukuja. Tilastot riskiryhmistä ryhmistä ovat saatavissa vain joissakin jäsenvaltioissa. Komission tiedonannosta käy ilmi, mitä on tehty, jota toimittaisiin silpomista vastaan EU-ssa ja sen ulkopuolella. Jos haluamme myös tuloksia toimista, silloin tarvitaan globaalia strategiaa, tarvitsemme lainsäädäntöä, joka suojelee nuoria naisia silpomiselta. Tämä tarkoittaa yhteistyötä EU-ssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, YK-ssa, EUn rajojen ulkopuolella. Parlamentti on vedonnut komissioon, jotta se edistäisi yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kun pyritään poistamaan naisiin kohdistuva väkivalta mukaan lukien sukupuolielinten silpominen. Työ, jota tehdään EUn ulkopuolella, tarvitsee tehostamista. Tarvitsemme aivan erityisiä politiikkoja, toimintatapoja niissä maissa, joita EU tukee, mutta jotka kuitenkin kieltäytyvät toimimaan niin, että poistaisiin tällainen väkivallan muoto. Parlamentti on pyytänyt, että komissio ottaisi mukaan lausekkeen, joka kattaa sukupuolielinten silpomisen, kun se neuvottelee erilaista sopimuksista kyseisten maiden kanssa. Mitä sitten asiassa on tehty? Meidän velvollisuutemme on suojella silpomisen uhreja. Ennen kaikkea tarvitaan ennaltaehkäisyä, pitää tarjota myös psykologista ja lääketieteellistä tukea ja turvaa ihmisille. President. Många tror att tortyren av... Kiitoksia puhemies. Monet uskovat, että naisten kiduttaminen sukupuolielinten silpomisen muodossa on asia, jota tapahtuu hyvin kaukana EU-sta vain, mutta näin ei ole. Puoli miljoonaa naista Euroopan unessa joutuu näiden käytäntöjen uhreiksi joka vuosi ja satoja tuhansia maailmanlaajuisesti. Se, että joutuu silpomisen uhreiksi, uhreiksi merkitsee merkittävä ihmisoikeusrikkomusta. Ja tämä on barbaarinen tapa, joka olisi pitänyt jo kauan aikaa sitten voida poistaa. Euroopan parlamentissakin on keskusteltu asiasta Estrellan mietinnön ja Lulacekin mietintöjen yhteydessä. Näistä äänestettiin hiljattain. Saimme hyvin paljon sähköpostia, roskapostia ja parlamentissakin tunteet kuohuivat tämän aiheen ympärillä. Hyvin paljon esiintyy myöskin vastustusta silloin, kun pyritään edistämään naisten terveyttä. Aihe on erittäin provosoiva ja monet ihmiset reagoivat ja ylilyöntejä tapahtuu. Sukuelten silpominen on äärimmäinen kirjoituksen muoto. Kyse on psykologisista ja fyysisistä seuraamuksista, jotka kestävät koko iän. Riittävästi ei ole tehty tämän ilmiön kitkemiseksi pois muissakaan maissa, saatika sitten Euroopan unionissa. 500 000 on valtaisa luku Euroopan unionin alueellakin, ja tämä on asia, jota täytyy puuttua. Emme voi pelkästään painaa asiaa villaisella ja pohti, ajatella, että tällaista ei tapahdu EU-ssa. Tarvitsemme komissiolta toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään taistelemaan naisiin kohdistuvan väkivaltaa vastaan mukaan luettuna silpominen. Uhreja täytyy auttaa, ja mutta ennen muuta ennaltaehkäistä ilmiötä. Kiitoksia Wikström. Sitten McClarkin kaksi minuuttia. Kaksi vuotta sitten puhuin täällä erästä tapauksesta, jo henkilöstä, joka tällä hetkellä toimii YK sanellaan niin Sebastian Young. Nuorena naisena luin hänen kirjansa Desert Flower, ja hänen tapauksensa ensimmäinen tapaus, josta kuulin tästä silpomista, niin kuin sen aikaisemmin, se liikutti minut kyyneliin. Fyysinen ja henkinen vaikutus tästä järkyttävästä tavasta ja hirvittävät kokemukset, että nuorilla naisilla on, tai nuorilla naisilla oli jätti kyllä pysyvän merkin minun. Tänään on kansainvälinen nollatoleranssin päivä, mitä tulee naisten, naisen koskeva silpomis. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan erota komission, jotta se saa aikaan suositukset siitä, miten jäsenvaltiot voivat tarttua tähän laittomaan toimintaan, joka koskee yli puolta miljoonaa naista pelkästään täällä EU-ssa. Meidän täytyy tehdä varmaksi, että kansalaiset ymmärtävät, että tämä käytäntö on väkivaltaa, järkyttävää väkivaltaa naisia ja lapsia kohtaan Pitää myös varmistaa, että jäsenvaltiot itse ymmärtävät paremmin, kuinka yleisestä asiasta on kysymys heidän omissakin yhteiskunnissaan. Samoin pitää tarttua ongelman oikeustoimien ja rangaistuksen kautta. Komission pitää myös pohtia, miten se voi auttaa poistamaan käytännön kolmansista maista se seikka, että 100 25 miljoonaa naista kautta maailman joutuvat kärsimään tästä. Tämä jättää heidät tilaan, jossa he kärsivät terveellisistä vaikeuksista. Tämä on järkyttävä luku ja meidän täytyy kiinnittää sen huomiota. Käytä, silpomiskäytäntö pitää tuomita maailmanlaajuisesti ja minä tuen täysin komission vaatimusta ja ulkosuhdehallinnon vaatimusta siitä, että tiukasti toimitaan niiden maiden kohdalla, jotka eivät näin tee. Meidän täytyy nostaa tämä, paljastaa tämä tabu, osoittaa kuinka laajasta ongelmasta on kysymys ja meidän pitää löytää keinot lopettaa barbarimainen tapa ympäri ja näin toimia näin kautta koko maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Murphy. Uh, let me just start by saying... Kiitoksia puhemies. En ollenkaan ylläty tästä, mutta kyllä tämä on aika inhottavaa, että äärioikeista MEP, kuten me Morganti, yrittävät käyttää tätä barbaarista käytäntöä, tätä tuskaa, joka kohdistuu niin moniin naisiin, argumenttina, jolla käsitellään rasistisesti näitä islamofobisia lähestymistapoja. Afrikan maat, joissa on islam pääuskontana, eivät ole yksin harjoittamassa barbaarisia käytäntöjä naisia vastaan. Katsotaanpa Euroopan valkoisia kristittyjä yhteisöjä, perheväkivalta, yksi viidestä ra- raiskaiksuja, yksi kymmenestä naisesta. Nämä eivät vastaa hienoja Euroopan arvoja. Tämän taistelu ihmisten oikeuksien, naisoiteen oikeuksien, lasten oikeuksien puolesta. Meidän on tuettava näitä ihmisiä kaikkia maailmassa. Alice Walker kirjoitti romaanin naisista, jotka elävät tämän äh, ilmiön, tämän kohtelun jälkeen ja varsin rutiinimaisesti jo naisia silvotaan ympäri maailmaa ja ajatellaan, että naisille aiheutettu tuska on jotenkin vähäisempää kuin miehille aiheutettu tuska. Tämä ei ole mikään, eri, äh, äh, mikään eristetty käytäntö, vaan kyseessä on tapa alistaa naisia ja, ja poistaa ja, eh, naisilta seksuaalinen nautinto EU-ssa joka vuosi noin, no, noin 20 000 naista pakenee Eurooppaan, eh, jotta ne välttyisivät täältä ja pyrkivät suojelemaan lapsiaan. Kertomukset todistavat, että eh, usein näitä tarinoita ei uskotaan ja aktivistit ovat esille sen, että monet jäsenvaltiot ovat käännyttäneet naisia takaisin maihin, jossa he ovat vaarassa joutua käytännön kohteeksi. Tässä on taas musta puoli maahanmuuttopolitiikkaa Euroopan unionissa. Meidän on suojeltava tällaisia naisia ja lapsia, jotka ovat tämän varassa. Monissa maissa se on laitonta. Tarvi, tämä osoittaa, että tarvitaan lisää lakeja, tarvitaan ilmaista terveydenhoitoa, jolla taataan ilmainen lisääntymisterveyshoito naisille, kätilöille ja sairaanhoitajilla on tärkeä rooli. On myös saatava naisille kunnallinen toimeentulo ja koulutus, jotta sukupuolen välinen kuilu saadaan umpoon. Kiitoksia cueillir en votre nom euh, une délégation. Nyt tässä vaiheessa otettaisiin tervetuloksi armenialaisen delegaatio, joka osallistuvat parlamentaarisen yhteistyödelegaation kokoukseen. Tervetuloa teille. Tervetuloa erityisesti herra Farman Janille, joka johtaa tätä valtuuskuntaa. Valtuuskunta tapaa pian ulkoasiainvaliokunnan ja toivon, että yhteistyö